Edustaja Ferreira, olkaa hyvä. No Kiitos puhemies. Edessä keskustelussa Portugalin pääministerin kanssa alkupuheenvuoroissa, kun poliittisten ryhmien edustajat puhuivat, käytettiin paljon enemmän aikaa kuin mitä tälle keskustelulle oli varattu, jos nyt pitää ottaa puheaikaa pois siltä osilta, jos ei ole puhujalistaa, niin kyllä minusta pitäisi viedä aikaa pois niiltä ryhmiltä, jotka puhuivat liian pitkään alkuvaiheessaan. Kun me emme puhuneet liian pitkään, niin sitten tässä kävi näin, että meiltä vietiin tässä loppuosiossa puheaikaa ja tämä ei ole sääntöjen mukaista ja siksi haluamme sitten tämän vastalauseemme kirjattakoon se pöytäkirjaan. Honorevole Ferreira. Edustaja Ferreira, puheaika annettiin ryhmien koon mukaisesti en usko, että teidän ryhmällenne olisi kuulunut lisää puheenvuoroja. Te voitte sanoa, ei, mutta tämä on se tilanne. Voitte olla eri mieltä, kunnioitan sitä, mutta laskelmat on tehty ja matemaattiset laskelmat, palveluyksiköt ovat ne tehneet. Se ei riipu minusta, vaan riippuu ainoastaan tilanteesta salissa. Kreikan asiasta vastaavat viranomaiset ovat välittäneet minulle pyynnön edustaja Georgios Kirtsosin parlamentaarisen koskemattomuuden poistamisesta, jotta voidaan käynnistää rikosoikeudellinen menettely häntä vastaan Ateenan ensimmäisen asteen tuomioistuimessa. Työjärjestys työjärjestyksen mukaisesti pyyntö välitetään parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnalle, joka on asiasta vastaava valiokunta. Ja nyt menemme äänestyksiin. Aloitamme EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteita koskevista suuntaviivoista. Olkaa hyvä, edustaja. Kiitos, puhemies